niin meidän toimi, toimi, ei, aikojen perusteella. Ja sitten sen lisäksi EPP on esittänyt seuraavia nimityksiä. Arabian alueen valtuuskuntaan henkilö ja sitten myöskin tämä Kroatian valtuuskuntaan on nimetty henkilö ja sosiaalidemokraattinen ryhmä on Andra Kotsolinia pyytänyt budjettivaliokuntaan. Ja kukaan ei vastasi näitä nimityksiä, jotka ovat myöskin pöytäkirjassa. Edustaja Keli, vastaako tätä näin? Ei, hyvä. Nämä ovat hyväksytty siis. Tämän kokouksen pöytäkirja tullaan julkaisemaan, jos ei